herra Georgios Kirtsoksen ja herra Stelius Kuluglun parlamentaarisen immuniteetin poistamisesta kahden rikosmenettelyn yhteydessä. Myös Puolan viranomaiset Robert Ivaskievicin ja herra Czeslaw Siekirskin osalta kahden rikosoikeudellisen menettelyn kohdalla. Ja tämä asia viedään oikeudellisten asioiden valiokunnan käsittelyyn tämän saamamme ilmoituksen mukaisesti.